sektoriin. Aloitamme keskustelun perinteisellä komission puheenvuorolla. Herra de Vucht, komission nimissä, olkaa hyvä. Thank you, uh, madam. Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, Eurooppa on kovin huolissaan tästä valtavasta vaikutuksesta, jota tulvat aiheuttivat Pakistanissa. Siellä tuhoitui elinkeinoja ja kyliä ympäri maata. Ja tämän katastrofin laajuus on en, e, ennalta näkemätön e, Pakistanin historiassa ja ja kustannukset ja yhdyskunnan kärsimykset ovat valtavia. Ja tämä vaatii selkeää vastausta, jos otetaan huomioon myös strateginen merkitys, joka Pakistanilla on turvallisuutta ja vakautta kehitettäessä tuolla alueella. Eurooppa-neuvosto 16. syyskuuta ryhtyikin pitkän, lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimiin auttaakseen Pakistanin taloutta ja sen tulevaa kehitystä. Alkuperäinen EUn vastaus näihin tulviin oli nopea ja avokatinen. Meidän yhteinen apumme on 320 miljoonaa euroa tällä hetkellä ja sen valtiot ja Euroopan komissio ovat mukana tässä avussa. Tämä on 60 prosenttia koko globaalista YK avusta. Eurooppa-neuvosto tunnisti lisäksi, että humanitaarisen avun ja kehitysavun lisäksi tarvitaan kunnianhimoisia kauppatoimia, joilla voidaan elvyttää taloutta ja kasvua ja tämä on osa pitkän aikavälin vastausta nykyiseen kriisiin. Tässä vaiheessa komissio 7. lokakuuta hyväksyi ehdotuksensa yksipuolisesta tuontiveron poistamisesta Pakistanista tuotavista tavaroista. Tämä ehdotus on nyt toimitettu jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille. Komissio ehdottaa vapauttamista, että tuontia Pakistanista vapautetaan joka on 27 prosenttia Pakistanin nykyisistä tuonnista EU-hun ja lähes 900 miljoonaa euroa on sen kokonaisarvo. Tämä merkitsee 100 miljoonan lisätuontia e Pakistanista. Tämän toimen tarkoituksena on tukea Pakistanin jälleenrakennuspyrkimyksiä keskipitkällä aikavälillä. Ja näin ollen erityiset myönnytykset tehdään ajan mittaan ja komissio ehdottaa tähän kolmea vuotta, kahta vuotta ja Pakistanin teollisuuspohja on tekstiilituotanto, joka on 60 prosenttia ja suuri osa näistä tuotteista ovat nimenomaan tekstiilituotteita, joista puhutaan. Muut teollisuustuotteet, kuten etanoli, on myös osa tätä pakettia. Jos parlamentti ja neuvosto voivat toimia tässä asiassa nopeasti, niin me toivomme, että saisimme tämän liikkeelle ensimmäinen tammikuuta 2011. Tämän lisäksi olemme yhteistyössä VTO muiden jäsenten kanssa, jotta saataisiin VTOn piirissä, puitte, piirissä poikkeuksia ja kauppamyönnytykset, niiden pitäisi olla mielekkäitä Pakistanin kannalta sellaisen aikana, täytyy kuitenkin ottaa huomioon Euroopan unionin oman teollisuuden tarpeet. Siksi Tämän ehdotuksen yhteydessä olemme pyrkineet ottamaan huomioon EUn teollisuuden tilanteen erityisesti suhteessa tekstiiliteollisuuteen. Analyysimme on osoittanut, että EUn toimien vaikutukset olisivat vaatimattomia. Mahdollinen tuonnin lisäys 100 miljoonaa verran Pakistanista on vain 0,5 prosenttia EUn tuotantoarvosta vapautetuissa tuotteissa joka on itse asiassa 20 miljardia, 24 miljardia euroa. Jos parlamentti tukee tätä ehdotusta, se on oleellista, jotta voitaisiin esittää, saada täsmällinen kuva EUn solidaarisuudesta tällaisessa, tällaisen tarpeen tilanteessa. Tämä voi olla suuri osa pitkän aikavälin ratkaisua Pakistanissa. Meillä on tiukka aikataulu ja voitte luottaa minuun ja henkilökuntaani, että me voimme selittää meidän lähestymistapamme ja me voimme poistaa mahdollisimmat huolenaiheet, joita teillä saattaa olla. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavaksi kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot Euroopan kansanpuolueen nimissä. Herra Melu, kolme minuuttia. Obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que eu Kiitoksia puhemies. Minun täytyy todeta, että minä täysin ymmärrän Pakistanin tilanteen, mutta minä sanon, että tämä päätös on erittäin traaginen Euroopalle eritoten niille maille, jotka kärsivät jo nyt, esimerkiksi Portugali, Espanja ja Kreikka. Ajatellaanpa vaikka tekstiiliä, jalkineteollisuutta. Se edustaa 22 prosenttia työllistämisvaikutuksesta ja joidenkin osan, tuotteiden osalta 80 prosenttia tuotteista, joita valmistetaan Portugalissa. Saattaa olla, että Euroopan komissiolle nämä luvut eivät merkitse paljonkaan, mutta Portugalille ne merkitsevät paljon. Ei voida vaatia näiltä mailta erittäin väkivaltaisia toimia. Nyt vaaditaan, että otetaan huomioon julkistalouden vaje, vaje mutta samalla tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat kielteisesti tuotantoon ja vaurauden luomiseen näissä nimenomaisissa maissa. Tämä päätös on minun mielestäni myös markkinasääntöjen vastaisia. Minä en puolusta minkäänlaista markkinoiden suojelua, mutta meillä täytyy olla terveet ja oikeudenmukaiset markkinat. Olen sitä mieltä, että Tämä päätös johtaisi siihen, että Eurooppaan voi tulla Pakistanista valmistettuja tuotteita, jotka ovat tuotantokustannuksiltaan paljon halvempia kuin eurooppalaiset tuotteet, koska mitään samoja vaatimuksia ei ole. Ja tämä johtaa epäreiluun kilpailuun. Epäreiluun kilpailuun. Pakistanilaisyrityksillä ei ole sosiaalisia kustannuksia työntekijöiden suuntaan. Siellä ei oteta myöskään huomioon ympäristöseikkoja, eikä siellä oteta huomioon ö, ö, erilaista työlainsäädäntöä myös kansanterveyskysymykset esimerkiksi jätetään huomiota. Ja tämän vuoksi minä en ymmärrä, minkä takia tehdään näin dramaattisia päätöksiä ennen kuin on tehty vaikutusarvio, joka tällä voi olla eri maihin. Meillä on paljon erilaisia seuraamuksia. Ajatellaan nyt vaikka konkursseja Euroopan unionissa, eritoten Portugalissa, ja tämän kautta myös työpaikkoja menetetään. Jonkun täytyy olla nyt vastuussa tästä päätöksestä. Jos meillä nyt on tämä päätös, niin ainakin pitäisi ottaa tietyt seikat huomioon. Pyydän tätä esimerkiksi kiintiöiden rajoitus, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, mutta tämä ei ole vielä tekstissä mukana. Tämän ei pitäisi myöskään olla yli vuoden mittainen toimi on puhuttu, että tämä saattaisi olla kolmen vuoden pituinen, mutta tämä vaikuttaisi kilpailukykyyn. Puhemies, minä kyllä lopettelin jo. Meidän täytyy ottaa myös tässä päätöksessä huomioon raaka-aineet niin, että tämä ei kielteisesti vaikuta eurooppalaisiin yrityksiin. Kiitoksia, hyvä puhemies. Obligada, kirje Mello. Τώρα το λόγο Kiitoksia, herra Mello. Sitten herra Martin, SED-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Ymmärrän kyllä, mitä herra Mello sanoo, mutta en ole hänen kanssaan samaa mieltä. Pidän hyvänä komission ehdotusta poistaa tullit tärkeimpien Pakistanin tuontituotteiden osalta EUn suunnalla. Pakistanin tilanne on vaikea heti sen historian alkuvaiheesta lähtien, ja nyt se käy lävitse ehkä kaikkein painta kautta. Terrorismin vastainen taistelu on maksanut ainakin 40 miljardia Yhdysvaltain dollaria tullata, tulvata ovat hyvin tiedossa. Ja myöskin tsunami vuonna 2004 ja tämän vuoden tulvat täytyy ottaa huomioon kaikkea tätä arvioitaessa. Tämä on valtavan suuria iskuja mitä tahansa maata kohtaan. Nyt annetaan Pakistanille mahdollisuus päästä jaloilleen kaupan avulla. Tämä on järkevä ehdotus. Ensinnäkin, kuten komissaari totesi, 75 tariffi, tariffia poistetaan ja tämä tuo käytännössä 100 miljoonaa lisätuloja Pakistanille ilman, että tästä on kustannuksia Euroopan unionille. Eikä tämä haittaa eurooppalaista teollisuutta. Saattaa olla, että tärkeämpää on vielä se, että mikään tästä, näistä toimista ei millään tavalla suosi Pakistania suhteessa muihin kehitysmaihin, koska nämä eivät ole sellaisia tuotteita, jotka ovat tässä suositumuskohteluluettelossa muiden maiden osalta mukana. Järkevä on myöskin ehdotus, että tämä tuki tai ehdotus on ajallisesti rajoitettu, eikä tämä vaikuta millään tavalla yleisiä tullietuuksia koskevaan asetukseen. Toivottavasti Pakistanissa saadaan ihmisoikeusasiat ja muut asiat kuntoon vuonna 2014 mennessä niin, että se pääsee yleiseen tuljetusjärjestelmään tämän jälkeen. Nyt tuemme Pakistania, mutta emme kuitenkaan anna maan hallitukselle vapaita käsiä tehdä mitä se haluaa. Maan täytyy saada asiansa kuntoon, mikäli se haluaa jatkossa nauttia näistä samoista eduista. Tämä on osuutus Euroopan avokäyteisyydestä ja toivottavasti parlamentti hyväksyy tehdyn ehdotuksen. Kiitoksia, herra Martin. Seuraavaksi herra Rinaldi. Liberaalien puolesta, olkaa Presidente, cari colleghi, signor... Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat, herra komissaari. Tämän päivän keskustelu on keskustelu, jossa on kaksi tärkeää periaatetta. Solidaarisuus yhdestä maata kohtaan, joka on kärsinyt katastrofista, jossa väestö on polvillaan. Toisaalta on kysymys välttämättömyydestä ajaa äh, tasapainoista kauppapolitiikkaa. Komission ehdotus tähtää siihen, että tulleja poistettaisiin Pakistanin eduksi ja hyväksi on järkevää Euroopan unioni välttää aivan oikein pelkkää humanitaarisen avun käyttöä ja, ja, ja nämä 75 tuotetta ovat nimenomaan tekstiili- ja vaatetussektorin tuotteita, ja tämä on väistämätöntä, näin on, koska tämä on sellainen maa, joka on keskittynyt nimenomaan tekstiili- ja vaatetustuotteiden vientiin. Liberaalidemokraatit pitävät hyvänä turvautua näihin toimiin, eikä pelkästään humanitaariseen apuun koska tällä voitaisiin elvyttää taloutta. Kollega Melo sanoi, että tämäkään ei ole aina ongelmaton asia. Ja komission ei pitäisi olla naivi. Me tänään iltapäivällä keskustelimme komissaarin kanssa siitä, että eräillä sektoreilla on tilanne erittäin vaikea tietyillä alueilla. Tekstiiliteollisuuden tilanne on vaikea. Nyt kansallisten viranomaisen viranomaisten tilanne on hankala tämä liittyy myös meillä koettuun tekstiilivatetusteollisuuden kriisiin. Ei ole kysymys pelkästään että Euroopan tekstiiliteollisuudesta, että se vain kantaisi tämän solidaarisuuden taakan. Siksi me vaadimme kolmea asiaa. Ensinnäkin me tarvitsemme välineitä, jotta me emme saa synnyttää sellaista tilannetta, että muut maat hyötyvät Pakistanin kustannuksella. Ja toiseksi tämä kriisi ei saa kärjistyä entisestään näiden toimien myötä voitaisiin yrittää esimerkiksi vähentää sähkökustannuksia. Ne ovat tärkeitä asioita. Niinpä. Uskonkin, että Pakistania me kaikki voimme tukea myös pitkällä aikavälillä – ja pitkän aikavälin kestävä apu on sitä, mitä tämä maa tarvitsee. Kiitoksia. No niin, pitää, pitää kellostakin huolta. Nyt sitten Euroopan konservatiivien puolesta herra Brosovits. Dziękuję, pani przewodnicząca. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisa komission jäsen. Tänä päivänä täällä keskustelemme pohtiaksemme Euroopan komission ehdotusta, jonka tarkoituksena on auttaa Pakistania voittamaan tulvan aiheuttamat vaikeudet. Meidän täytyy muistaa, että 40 miljoonaa ihmistä on kärsinyt tästä tulvasta. Tämän lisäksi tulva on aiheuttanut aivan uskomattomia vahinkoja ja koko maailma kärsii tästä. Miksi? sen vuoksi, että puuvilla, joka, jota kutsutaan valkoiseksi kullaksi, se on yksi, Pakistani on yksi sen suurimmista tuottajista ja nyt vaatteiden tekstiilien valmistajat ovat jo päättäneet, että vaatteiden hinnat nousevat. Puuvillaa käytetään ö, yleensä aina vaatteidemme tuotannossa, mutta sitä käytetään myös esimerkiksi kirjojen valmistukseen monissa muissakin tuotteissa, joita käytämme päivittäin. Me elämme kriisiä, kriisin aikaa ja nyt me tarkastelemme tässä myös nousevia hintoja, joten ongelman laajuus on valtava. Kiitokset herra Portas minuutti kuuden puolesta. Numa mão. Nós temos... Kiitos puhemies. Meillä on suuria eurooppalaisia tuojia, jotka voittavat paljon, kun pakistanilaisia tuotteita tuodaan Eurooppaan. Mutta meillä on myös pieni määrä suuria tehtaita, jotka sijaitsevat Pakistanissa katastrofialueen ulkopuolella ja ne myös voittavat valtaisasti tämän komission ehdotuksen avulla. Tämä on todellisuutta. Tässä voittavat näiden tehtaiden omistajat, eivät lapset ja muut ihmiset, jotka kärsivät tässä. Suur liikemiehet voittavat tässä. Ja me vain välineellistämme tässä nyt tämän katastrofin. Välineellistämme äh, ääriilmastotapahtumat ja tästä hyötyvät vain suurliikemiehet. Ja tämän vuoksi komission ehdotusta ei todellakaan voida hyväksyä. Kiitoksia. Sitten EFDn puolesta Herr Dartmouth, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aiemmin olen usein kritisoinut brittipääministeri Cameronta. En ole kritisoinut Cameronia, mutta Cameron oli aivan oikeassa, kun hän pyysi, että kauppasuosituimuskohtelu annettaisiin Pakistanille. Käytän tässä sanaa pyysi, koska pyytäminen on juuri se, mihin Cameron on täytynyt ryhtyä. Sen jälkeen, kun yhdistynyt kuningaskunta liittyi Euroopan unionin maailman viideksi suurin talous ei voinut itse päättää omasta talouspolitiikastaan edessä kansainyhteisömaiden kanssa. Siitä huolimatta maani kansallisen edun mukaista on se, että Pakistanille nyt myönnetään tämä suositumuskohtelu. Olen harvoin samaa mieltä David Materin kanssa, mutta tällä kertaa olen samaa mieltä. Pakistanille pelkästään kehitysmaa, jossa on 170 miljoonaa asukasta ja strateginen raja Afganistanin kanssa. Kyseessä on niin ikään maa, jolla on 30 ydinkärkeä käytössään. Turvallisuusvaikutukset, joita aiheutuisi mikäli Pakistan valtiona romahtaisi, olisivat katastrofaaliset koko kehittyneen maailman kannalta. Kauppasuosituimuskohtelu, joka Pakistanille nyt myönnetään, kenties auttaa estämään tuon romahduksen. Συνεχίζουμε τον Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kaspari, kolme minuuttia. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin. Niin, puhemies, arvoisat kollegat. Minusta meidän kaikkien täytyy muistaa, miten dramaattinen tilanne vallitsi Pakistanissa jokin aikaa sitten. Kokonaiset alueet ovat joutuneet tuohon valtaan. Alueet, jotka ovat suurempia kuin monet jäsenvaltiomme. Kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä ovat on suuressa hädässä. Infrastruktuuri on tuhoutunut. Rakennukset, yliopisto, lastentarhat, koulut, tiet ovat, ovat kaatuneet ja elin, elämisen perusta on tuhoutunut. Me emme voi kaikki edes käsittää. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy auttaa, mutta ongelma minun kielelläni sanottuna on se, että että se, se minua, täällä kastele minua, että tiedämme, että talousapua maksaa rahaa budjetista ja muilta. Epäsuora apu on se, mitä komissio nyt ehdottaa. E, esimerkiksi kaupan avulla tässä tietenkin eräitä kysymysmerkkejä. Siksi tänään aivan oikein käymme tämän keskustelun tästä asiasta. Komissio ei ole ehdottanut yleistä etuisuusjärjestelmän käyttämistä. Minusta se on hyvä ja minusta tämä nykyinen ratkaisu on periaatteessa viisas, että hoidetaan tämä VTOn kautta eh, tämän, ja yritetään VTOn kautta auttaa Pakistania auttamaan itseään. Mutta minusta täällä on monia avoimia kysymyksiä, että miten tämä vaikuttaa EUn teollisuuteen kun tarkastelen tätä asia, komission asiakirjaa ja tätä säädösehdotusta siinä alussa kuvataan tilannetta, että voidaan olettaa, että nettotuonti Euroopan unioniin olisi noin 100 miljoonan euron verran eh, lisääntymässä. Onko tämä kestävää apua Pakistanissa? Auttaako se siinä, että, että saadaan eh, suuria summia liikkeelle, joita tarvitaan? Taas toisaalta tällaiset tullituotot on 80 miljoonaa euroa. Meidän budjetissamme tulee vähenemään. Onko siis mielekästä ottaa 80, luopua 80 miljoonasta tullitulosta ja sitten saada tällä tavalla 100 miljoonaa tuontiarvoa? Minä toivoisin komissiolta tässä koko kysymyksen asettelussa offensiivista informaatiota. Minä olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy ottaa Pakistania. Minä olen myös valmis selvittämään Euroopan unionin kansalaisille minun vaalipiirilleni, että meidän täytyy tehdä jotain, että toisten auttaminen täytyy aina maksaa. Mutta olen vakuuttunut myös siitä, herra komissaari, että teidän täytyisi tänään illalla nyt ottaa tilaisuudesta vaarin ja, ja tulevina päivinä, tulevina viikkoina teidän täytyy äh, sitten äh, todellakin vakuuttaa parlamentin jäsenet siitä, että nämä toimenpiteet ovat oikeita, että ne ovat mielekkäitä ja teidän täytyy ennen kaikkea myös äh, osoittaa ne tavat, miten äh, sitten mahdollisesti yritykset joutuvat kärsimään tästä Portugalissa, Italiassa, Espanjassa ja muualla Euroopan unionissa, jotka mahdollisesti sitten joutuvat löytämään uusia perspektiivejä. Tämä on kuitenkin meidän tehtävä tässä lähiviikkoina ja lähikuukausina, jotta Euroopan parlamentin enemmistö voisi tukea teidän ehdotustanne. Tämä on kuitenkin kaikkien yhteinen asia. Tästä täytyy kuitenkin meidänkin vakuuttua. Kiitoksia. Se Susta kaksi minuuttia. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Uskon, että meidän täytyy nyt olla tietoisia EU EUn ja sen jäsenvaltioiden kriisistä ja siitä, miten paljon kuluja meille tulee esimerkiksi työttömyysmielessä, joten minä mietin, että mikähän logiikka tässä nyt on takana, kun jotkut eurooppalaiset maat ja eritoten komissio ajatellessaan Euroopan unionin kansainvälisiä suhteita ehdottaa jotain tällaista. Tämä komission ehdotus on sellainen asia, joka uhraisi monet teollisuuden alat, eritoten tekstiiliteollisuuden. Tämä vaatisi suuria uhrauksia siltä. Ja minä mietinkin, että miksi nykyilma piirissä meidän edes täytyy päätyä tällaiseen ehdotukseen. Jotkut ihmiset ovat todenneet, että on tärkeää, että Euroopan unioni ryhtyy toimiin kansainvälisellä tasolla tämän ongelman osalta, mutta itse asiassa ei tässä pelkästään Euroopan unioni ole päättämässä asiasta, vaan ajatuksena on pikemminkin se, että vähennetään ö, tietyissä poliittisissa järjestelmissä terrorismin valtaava maan ala. No, mutta tässä nyt auteta asiaa tällä hetkellä, koska te, esimerkiksi tekstiiliteollisuus, sitä ei löydy niinkään tuolta tulva-alueilta. Tässä halutaan vain rangaista tai tulla rankaisemaan eurooppalaista sektoria. Joidenkin maiden tuotantojärjestelmä tulee kärsimään ja tämä on täysin väärin, kun ajatellaan kasvua ja työpaikkojen luontia. Ja kun ajatellaan myös vakavaa talous- ja työllisyyskriisiä, tämä tulee vaikuttamaan Euroopan unionin vienteihin ja sen innovaatiokapasiteettiin. Kiitos susta, Karim, Kalim, kaksi minuuttia. Firstly, thank the... Rova puhemies, haluan kiittää ensinnäkin komission jäsentä sekä edustaja Martin ja Kaspari erinomaisista kommenteista. Rova puhemies, Pakistanin tulvien jälkeen kävin itse paikan päällä katsomassa – sitä tuhoa ja hävitystä, joita tulvat saavat aikaan. Kyseessä on suurin luonnon katastrofi Pakistanin historiassa. En olisi ikinä voinut kuvitella tämän katastrofin laajuutta, en olisi itse käynyt paikan päällä. Kun tapasin Pakistanin pääministerin 22. päivä syyskuuta, hän arvosti erittäin suuresti sitä tapaa, jolla EU oli reagoinut katastrofiin ja sitä rohkeutta, jota komissaari de Huhta aiemmin kuvaili, näin myöskin paikan päällä. Meidän täytyy edelleenkin reagoida asianomaisella tavalla tilanteeseen. Komissio on nyt tehnyt lainsäädäntöehdotuksen, jolla leikattaisiin 75 tuontitavaran osalta tullita nollaan. Tämä lisäisi Pakistanin tuontituloja tai tulee 100 miljoonaa vuodessa. Kyse on 75 prosentista Pakistan, Pakistanin vienti toimintaa. Kyse on myöskin EUn uskottavuudesta. EUn johtajien tekemä päätös täytyy saada pistettyä täytäntöön, jotta Pakistanin taloudelle voitaisiin antaa nyt tämä tuen osoitus. Mehän olemme Pakistanin yksi suurimmista kauppakumppaneista. Kuulin kollegoiden näkemyksiä täällä tänään illalla. On aivan oikein, että vaadimme oikeudenmukaisuutta, mutta samalla meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Kauppasuosituimuskohtelut täytyy varmistaa Pakistanin osalta siten, että niistä tulee asianomaista hyötyä Pakistanille, mutta samalla täytyy ottaa huomioon meidän oman teollisuutemme asema ja muiden VTOn jäsenten asema, mukaan luettuna kaikkein vähiten kehittyneet maat. Me olemme kunnianhimoisia, me olemme rohkeita, mutta ennen muuta olemme myöskin oikeudenmukaisia itsemme kohtaan ja myöskin oikeudenmukaisia pakistanilaisia kohtaan. Kiitoksia, herra, herra Higgins, minuutti. Puheenjohtaja, puhemies, tämä katastrofi edellyttää välitöntä apua. 100 000 lasta on jäänyt kodittomaksi tämän ja heitä uhkaa kuolema aivan elintarvikkeiden pulan johtosta. Elintarviketuotanto eh, on merkinnyt, tässä on eh, monet eh, tuottajat ovat nyt oikeastaan näiden maanomistajien armoilla. On pullaa äh, lannoitteista ja tämä luo pohjan taas. Meidän pitää kuitenkin tältä pohjalta luoda elintarviketuotannolle uusi äh, pohja, mutta äh, maan jako maattomille on avainasia äh, elintarviketuotannon mahdollistamiselle. Äh, Irlannissa käytiin aikanaan tällainen samanlainen, äh, samanlainen kamppale. Tariffien leikkaus, sen täytyy koitua äh, äh, köyhien eduksi eikä maaherrojen eduksi, jotka vaan hyötyvät tästä. Ja pienet tuottajat Pakistanissa niiden täytyisi voida hyötyä omista, omista tuotteistaan ja tuotannostaan maailmanmarkkinoilla, eikä joutua oikeastaan keinottelijoiden arvoilla maailmanmarkkinoilla. Kiitoksia. Sitten Rova kaksi minuuttia. Presidente, komissario. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Me olemme kaikki erittäin huolestuneita Pakistanin viimeaikaista tullista ja niistä valtaista vaikutuksista, joita niillä on ollut talouteen. Mutta komission ehdotuskin huolestuttaa meitä, vaikka se juontakin juurensa valtioiden ja hallitusten päämiesten ajatuksiin. Komission ehdotuksessa keskitytään mietitään tekstiiliteollisuuden tuon tulimaksujen helpotuksiin. Tekstiilituotteethan edustavat 70 prosenttia Pakistanin viennistä. Nämä tuotantosektorit, jotka saisivat tätä apua, eivät välttämättä kuitenkaan ole tulva-alueilla, vaan reuna-alueille. Komissio ehdottaa, että annetaan kohdennettua apua, joka ei vahingoittaisi eurooppalaista tuotantosektoria. Mutta tuontitullejen poistaminen kyllä vaikuttaisi merkittävästi eurooppalaiseen teollisuuteen. Tällä tavalla menetettäisiin useita työpaikkoja ja tässä tulisi myös 2013 asti kaupan suositumusjärjestelyjä. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että nämä ovat poikkeuksellisia, yksipuolisia toimia ja me haluamme auttaa suurta köyhää maata, koska se kärsii juuri nyt suuresta kriisistä, jota vielä kärjistää talouskriisi, mutta myös se, että säännöt, niitä puuttuu tai ne eivät ole avoimia. Myös sellaisilla mailla kuin esimerkiksi Kiinalla ja Intialla on yksipuolisia helpotussääntöjä. Komissio on ehdottanut korjaavia toimia, joiden avulla voitaisiin laajentaa tuotekirjoa, joka hyötyy näistä tuista. Mutta samalla täytyy myös miettiä esimerkiksi ihmisoikeuksia ja terrorismin torjuntaa. Meidän täytyy auttaa kyllä Pakistania, mutta meidän täytyy tehdä se selvien sopimusten kautta. Andres Bare. Kiitoksia, Rouva Sitten vuorossa Andres Bare ja Rouva Andres Bare ja puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Tämän vuoden heinäkuun ja elokuun tulvat ovat johtaneet 1800 ihmisen kuolemaan ja miljoonat ihmiset kaipaavat humanitaarista apua. Euroopan unioni on antanut 320 miljoonaa humanitaarista apua. Nyt tässä ei ehdoteta mitään kaupallista sopimusta, vaan tällä halutaan auttaa Pakistania strategisesti kehittymään. Komission neuvoston mandaatilla on toteuttanut 75 tuotteen tuontivapauden kolmen vuoden aikana – Pakistanin viennillä tulee olemaan erilainen vaikutus Euroopan unionin eri jäsenvaltioihin, koska jokainen maa on luonteeltaan erilainen. Ne tuotteet, joita Pakistan voi tuoda, on en, käsittää ennen kaikkea tekstiilejä ja turkiksia, samoin kuin etanolia. Espanja edustaa 17 prosenttia liikevaihdosta joka tulee tekstiiliteollisuudesta. Ja tämä tekstiiliteollisuus edustaa Valensiassa esimerkiksi 17 prosenttia työpaikoista. Ranska, Italia ja Saksa ovat myös tärkeitä tekstiilin tuottajia kuluttajia. Näinpä ollen Pakistanin tekstiilituotteiden tuonti Eurooppaan tulee vähentämään eurooppalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia. Minäpä kysynkin teiltä, onko nyt todella mietitty tätä asiaa, onko tehty tai, tai onko tehdä vuosittainen arvio tämän toimen vaikutuksista? Kiitoksia. Stefan Fjellner, kaksi minuuttia. Fru talman och herr kommissionär. Eh. Kiitoksia paljon puhemies. Haluaisin todeta aluksi, että Pakistanille annettava apu tulvakatastrofin jälkeen on tervetullut asia. Hienoa, että komissio niin nopeasti pystynyt tekemään asiaa koskevan päätöksen. Tietystikin päätöksen taakse täytyy saada myöskin rahaa. Toisaalta täytyy pohtia, mikä rooli tälle rahalle täytyy antaa ja tälle avustukselle samanaikaisesti, kun tulee lasketaan tai ne poistetaan kokonaan tiettyjen tuotteiden osalta. Ja juuri tätä me haluamme, apua kaupan kautta. Tietystikin meidän täytyy hyvin nopeasti reagoida. Nyt on valittu 75 tuoteryhmää, joiden osalta tarifit lasketaan nollaan. Tämä on hieno tapa auttaa Pakistania. Tärkeää on, että asiassa toimitaan niin nopeasti, niin että tässä ei ryhdytä pitkiin ja vaivalloisiin poliittisiin prosesseihin, vaan Pakistan tarvitsee sitä, tätä apua nyt, ei vasta vuoden päästä. Tämä meidän täytyy ymmärtää. Samanaikaisesti minun täytyy todeta, että asiaan on kohdistunut myöskin suurta vastustusta. Eurooppalaiset ja tekstiilin valmistajat ovat vastustaneet tämän tyyppistä apua ne eivät halua, että pakistanaiset tuotteet pääsevät ilman tulleja Euroopan markkinoille. Oli miten oli, meidän täytyy hyvin nopeasti päästä asiassa eteenpäin. Samalla täytyy varmistaa, että vapaakaupasta kaupan yhteydessä osoitetaan solidaarisuutta, mutta täytyy silti muistaa, että omat tuotteet eivät saa kärsiä liiaksi. Juuri solidaarisuus on tässä tärkeää. Tämä on hieno tilaisuus osoittaa, että vapaan avulla voidaan tukea köyhimpiä maita. Torimmasta. Kiitoksia. Sitten on vuorossa Catch the Eye-jakso. Täällä on jo useitakin puheenvuoropyyntöjä jätetty. Jokainen saa puhua vain minuutin verran. Näin ollen moni pääsee puhumaan. Rokon, olkaa hyvä. Signora Con. Rova Con. Grazie, presidente. Con questo mio breve intervento... puhemies. Lyhyen puheenvuoroni kautta haluan ilmaista sen, että minä en tue sitä, että Pakistanin vientitulli, tuontitullet poistettaisiin kolmen vuoden ajaksi lähestulkoon kokonaan tekstiili- ja vaateteollisuuden alalta. Minä olen huolissani tämän kielteistä vaikutuksista Euroopan unionin teollisuudelle sektoreille, jotka ovat jo vakavasti kärsineet tästä kriisistä. Eritoten ajattelen tässä PK-yrityksiä tekstiliteollisuusalalla. Ne kärsisivät suuresti tästä toimesta. Meidän ei pitäisi myöskään unohtaa sitä, että Pakistan on jo asettanut maksut puuvilla vienillensä. Meidän täytyy miettiä, raaka-aineita. Me haluamme tässä paremman valuuttavaihdon tietysti vien ja tuonnin kautta, mutta meidän täytyy auttaa näitä maita eritoten tällaisten katastrofien kautta, mutta minä uskon, että me voimme esimerkiksi infrastruktuuriavun kautta auttaa Pakistania paremmin. Kiitoksia, herra Lightfried. Kiitoksia, puhemies. Herra komissaari, ei ole mitenkään helppo homma keskustella asiallisesti silloin, kun puhutaan siitä, että satoja tuhansia lapsia on joutunut kodittomiksi, miljoonat tuot, viljelijät ovat äh, jääneet vaille peltoaan ja ihmiset elävät kurjuudessa, on aivan oikein, että EU toimii nopeasti, auttaa nopeasti. Suuri kysymys onkin, että tämä ehdottaminen toimenpide, onko se oikea tapa auttaa vai autetaanko nyt väärässä päässä? Tämä pitäisi selventää hieman tarkemmin koska on aivan perusteltua sanoa, että tekstiiliteollisuus siellä apu tietenkin auttaa äh, Pakistania, mutta onko, meneekö se apu oikeaan paikkaan, niin olen täysin varma siitä. Toisekseen sanoisin vielä, että nyt kun tämä äh, apu auttaa Pakistania auttamaan itseään, niin meidän täytyy ottaa huomioon, miten tämä koko sitten palaa, vaikuttaa Eurooppaan. Mutta kaiken kaikkiaan on sellainen tilanne, että meillä on kova tilanne, jota meidän täytyy auttaa ja meidän täytyy, me toivon, että tämä apu menee oikeaan paikkaan, että avun tarvitsijat saavat sitä apua. Kiitoksia. Rova Lambert. Thank you, President. Kiitos puhemies. Haluaisin vastata joihinkin kommentteihin, jotka täällä on tänään esitetty. Pakistan yrittää itse auttaa itsensä pois tästä katastrofaalisesta tilanteesta, joka on syntynyt tulvien jälkeen. Joillakin tulvien, joillakin tulva-alueilla ei voida tuottaa tavarat, joten tavara täytyy tuottaa jossakin muualla. Suora apu on äärimmäisen pientä verrattuna tarpeisiin. Tulon jakautuminen lisää kaupan avulla täytyy varmistaa infrastruktuurit, energia, koulut ja tietää täytyy saada kuntoon. Tulot täytyy jakaa oikeudenmukaisesti. Lisäksi demokraattisesti valittu hallitus toivottavasti pystyy osoittamaan tehokasta toimintaa niiden verorahojen avulla, jotka sillä on käytössään. Muutenkin tarvitaan enemmän monipuolistumista teollisuudenkin kohdalla Pakistanissa. Mikäli Pakistanin teollisuus ei olisi niin kovin yksipuolista, nyt ei keskityttäisi pelkästään tekstiiliteollisuuteen. Meidän täytyy antaa maalle tilaisuus auttaa itse itsensä pois tästä katastrofaalisesta tilanteesta. Kiitoksia, herra Vere. herra Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Pakistanin tilanne vaatii Euroopan unionin apua, mutta tämä ei ole tekosyy asettaa vaaraan monien jäsenvaltioiden tekstiiliteollisuutta mukaan lukia Portugalin tilan tekstiliteollisuutta. Me tarvitsemme solidaarisuustoimia, ne täytyy suunnata todella näille tulva-alueille, mutta näiden apumuotojen täytyy olla myös oikeudenmukaisempia. Nämä kaupalliset toimet eivät ole pitkän aikavälin ratkaisuja. Niistä hyötyvät vain suuret eurooppalaiset maahantuojat tekstiiliteollisuus tulee kärsimään tästä ja ennen kaikkea, kun tässä täytyy ottaa huomioon myös tämä syvällinen kriisitilanne. Komissio ei voi missään tapauksessa hyväksyä tällaista tekstiä. Me emme voi jättää huomiota myös niitä objektiivisia vaikeuksia, joita tämä päätös tulee aiheuttamaan, ajatellen esimerkiksi työllisyyttä. Vuoden 2010 budjetissa meidän ryhmämme ehdotuksen mukaisesti pitäisi olla tekstili ja jalkine teollisuutta varten ö, oma budjettikohta. Missä on tämä ohjelma tekstili ja jalkine teollisuudelle, hyvä komission jäsen? Nämä ovat kysymyksiä, joihin tarvitaan vastauksia. Kiitoksia, herra Morgan. Grazie Presidente. Ritengo paradossale che l'Unione Europea... Kiitoksia puhemies. On hieman paradoksaalista, että EU:ssa, missä pitäisi suojella työpaikkoja, nyt niitä ollaan tuhlaamassa, tuhoamassa. Tulevina vuosina Pakistanista tulee valtavasti tekstiilejä Euroopan markkinoille. Tämä uhkaa meidän omaa tekstiiliteollisuuttamme Euroopassa. 120 000 työpaikkaa saattaa kadota Euroopasta ja näistä 40 000 Italiasta. Tietystikin Pakistania täytyy auttaa auttaa, mutta ei välttämättä tällaisten kaupallisten toimien kautta. Samanaikaisesti täytyy muistaa, että Aasiassa ja varsinkin Kiinassa väärennetään tekstiilituotteita. Komissio ei saa niillä toimilla nyt ryhtyä vesittämään Italian teollisuutta. Italiassahan tehdään 30 prosenttia Euroopan tekstiiliteollisuuden tuotteista. Muillakin toimilla voitaisiin auttaa Euroopan taloutta jaloilleen esimerkiksi asettamalla kiintiöitä ja myöskin tuontitulleja Aasiasta tuleville tuotteille. Me olemme kyllästyneet tällaiseen. Kiitos, herra Papa Nikolau. Kiitoksia, puhemies. No, nyt kun puhutaan jalostusteollisuudesta, niin haluan muistuttaa siitä, että Pakistan on maailmassa neljänneksi suurin puuvillan tuottaja, 9 prosenttia maailman tuotannosta tuotetaan Pakistanissa ja, ja Euroopan unionilla on vain 5,5 prosenttia. Te voitte kuvitella, että tämä asia on kovin tärkeä ja keskeinen. Vaikka me haluaisimme olla, protekt, olla olematta protektionistisia, vaan haluamme ajaa avointa ja liberaalia maailmankauppaa, mutta toisaalta täytyy muistaa nämä ongelmat, niin kuin herra Melo sanoi, hän tulee maasta, jossa talous on herkässä tilanne, tilanteessa. Sama koskee eh, eh, Italiaa ja Kreikkaakin. Meilläkin on useita ongelmia. Totta kai me haluamme tukea Pakistania, mutta meidän täytyy valvoa, miten tämä etenee. Haluankin kysyä komissiolta, missä määrin meillä on mekanismeja, joilla voidaan varmistaa se, että se tuki, tuki jonka me annamme Pakistanille, että se ei että se käytetään todellakin oikein ja että sitä ei äh, mitenkään käytetä niin, että siitä kärsii Euroopan eurooppalaiset yritykset. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Pakarikolo. Nyt herra Kelly, olkaa hyvä. Kiitoksia. En nyt halua yksityiskohtaisemmin käsitellä tätä nyt valitsevaa tilannetta. Toteaisin vain, että Pakistanin kannalta tilanne toki on strategisen tärkeä. Herra Karim totesi, että Haluamme tuolle herkälle alueelle vakaan hallituksen, sitä täytyy tukea. Niin ikään toteaisin, että unioni, joka perustettiin kansalaisten vauraiden ja hyvinvoinnin ylläpisemiseksi, toivottavasti myöskin tuo rauha ja hyvinvointia muualle maailmaan. Sen vuoksi tuen nyt tehtyä ehdotusta. Haluaisin, että komissio vastaisi täysimittaisesti niihin kommentteihin, jotka herra Higgins ja muut vasemmiston edustajat esittivät. Voiko komissio taata, että tuki todellakin menee perille niille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat, eikä näille omistajille ja rikkaille ja muutenkin rikkaille ihmisille. Kiitoksia. Storava Castillo. Kiitos puheenjohtaja. Äh, Tulvakatastrofi äh, Pakistanissa on äh, johtanut valtaviin seurauksiin. Minusta Euroopan unionin velvollisuus on auttaa nopeasti pakistanilaisia toimenpiteet talouden kestäväksi elvyttämiseksi ja työllisyyden luomiseksi on tärkeä osa eu apua, jotta tämä maa saisi apua tässä kriisissä. Mutta minusta on vaarallista puhua pelkästään tullitarifien laskemisesta. Tässä täytyy selvittää, ovatko nämä suosittumassa toimet, ovatko ne epäsuoria kanavia kolmansille valtioille ja tällä tavalla sitten vaikuttaisi kielteisesti. Ajattelin tekstiliteollisuuden ohella myös bioetanolia. Konkreettinen kysymykseni komissiolle on, onko tämä tulli, etanolin tullikiintiökysymys, onko se kestävä ja tehokas mahdollisuus auttaa pakistanilaisia ja voidaanko arvioida, josko tuonti EU-hun, e noudatetaanko siinä myös kestävän kehityksen periaatteita etanolin tuotannon kohdalla? Kiitoksia. Äh, Kiitoksia. Sitten herra Silvestris, olkaa hyvä mutta luulen, että... Ai, olkaa hyvä siellä vielä. does the speaker appreciate Onko puhuja kenties sitä mieltä, että tämän yhden kerran me emme itse asiassa keskustele avusta, vaan keskustelemme kauppasuositumusjärjestelyistä ja tämä antaisi mahdollisuuden Pakistanille ansaita omilla toimillansa tiensä pois tästä kriisistä. Minä haluaisin teidän näkemyksenne tähän. Napandissete parakalo. Pristina, haluatteko vastata? No, minusta tämä on se ydinelementti, josta me keskustelemme. Minusta täytyy olla selvillä, että toimenpiteiden täytyy olla harkittuja, jotta voidaan antaa myös kestävällä pohjalla tätä apua. Ja ennen kaikkea on kysymys aina myös siitä, missä määrin kustannushyötyanalyysi on tehty. Eurooppaakin ajatellen. Kiitoksia. Herra Silvestris. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Minuutti. Presidente, non vi è dubbio che c'è necessità di intervenire. Kiitos puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että Pakistanin tulvan jälkeen täytyy todellakin toimia ja antaa apua, mutta tänä päivänä meidän täytyy kysyä itseltämme, minkälaista apua tarkkaan ottaen tämä maa tarvitsee ja millaista apua Euroopan unioni voi antaa. Meidän täytyy toimia nopeasti, mutta meidän täytyy myös toimia tehokkaasti. Ja komission ehdotuksen tehokkuus on se, jota minä tässä nyt suuresti epäilin. epäilen. Ehdotus näyttäisi olevan täynnä puutteita. Tekstilisektorin osalta en usko, että tämä tulee, toimi tulee olemaan kovinkaan tehokas, koska tämä on apua, joka saattaa johtaa uusiin jännitteisiin ja uuteen köyhyyteen Euroopassa, Euroopassa heikentämällä tätä sektoria, joka jo nyt kärsii kovasti. Jos me edistämme pakistanilaisyritysten vientiä, niin sellaisilla alueilla, jotka eivät kärsi tulvista, niin meidän pitäisi pikemminkin auttaa niitä alueita, jotka ovat kärsineet todella tulvista ja auttaa ne takaisin tuotannon tielle, joten tuontitullien poistaminen olisi väärä tietä, se emmekö hyväksy tätä. Kiitoksia. Näin ollen nämä puheenvuorot on käytetty. Tämä aiemmin, että olin puitteissa komissaari Puhulopus, olkaa hyvä herra Neuhto. Thank you, um, Madam Chairman. Kiitoksia rouva puhemies. Ensinnäkin haluaisin selkeästi ilmaista, että ne luvut, joista nyt puhutaan, ovat 900 miljoonan euron tasoa. Ja vaikutukset ovat sellaisia, että Euroopan markkinat tulevat Pakistanista 100 miljoonan arvosta enemmän tavaraa kuin aiemmin. Sinänsä tuonti ja kauppatase muuttuu pelkästään 50 miljoonalla, koska kun Pakistan saa suostumuskohtelun Euroopan markkinoilla samanaikaisesti, kauppa suuntautuu muuallekin. Tämä tarkoittaa sitä, että muut tuojat menettävät mahdollisuuksiansa Euroopan markkinoilla, joten kokonaisvaikutus on noin 50 miljoonan euron luokkaa vuositasolla. Sanon tämän siksi, että kuulin tämän keskustelun aikana jälleen kerran, että kyse on 120 000 menetetystä työpaikasta Euroopassa. Teillä on kaikilla kännykässäne varmastikin laskin. Ja mikäli Euroopasta katoaa 120 000 työpaikkaa 50 miljoonan tuonnin lisääntymisen vuoksi, niin tämä on vakava ongelma Euroopan tekstiiliteollisuudelle, huolimatta siitä, mitä Pakistanissa tapahtuu ei ole vakavasti otettava argumentti ylipäänsäkään todeta tällaista, väittää tällaista. Toiseksi, olemme ottaneet asianmukaisella tavalla huomioon Euroopan tekstiliteollisuuden herkän tilanteen ja hieman hankalan aseman, jossa tämä teollisuuden haara tällä hetkellä on. Vuoden vaatteet eivät ole niiden tarifihelpotusten joukossa, jotka nyt ovat kyseessä. Ja juuri nämä tekstiiliteollisuuden alat ovat kaikkein herkimmässä asemassa Euroopassa. Puolivalmisteet, puolivalmiit tuotteet ovat tässä mukaan. Tarkoittaa sitä, että niiden viimeistely hoidetaan Euroopassa. Eli yritykset Euroopassa valmistavat nämä tuotteet loppuun, joten tämä ei suoraan haittaa meidän teollisuuttamme, vaan pikemminkin tuo sen lisää työtä. Joten me olemme erittäin tarkalleen pohtineet, mikä voisi olla asianmukainen ehdotus Pakistanin kannalta niin, että li- liikaa ei haiteta Euroopan teollisuuden toimintaa aikana, jolloin teollisuus pyrkii jaloilleen kriisin jälkeen tässä suhteellisen vaikeassa tilanteessa. Täällä puhuttiin myöskin puuvilan viennistä. Maailman puuvilla markkinoilla on käyty keskustelua. On aivan totta, että Pakistan on yksi suurimmista puuvillan tuottajista. Sitten kun tämä sopimus on saatu aikaan ja voidaan havaita, että jotain on saatu aikaan, meidän täytyy myöskin varmistaa, että meidän oma teollisuutemme saa riittävästi puuvilla niin, että se pystyy tuottamaan niitä tuotteita, joita markkinoilla kysytään, koska puuvillan vienti on maailmanlaista toimintaa. Jotkut tietyt puuvilla laadut tuodaan Afrikasta. Ja mikäli ei tuoteta oikeanlaista puuvillaa jossakin paikassa, sellaista, että me haluamme, se on ongelma, koska saattaa olla, että puuvillan, puuvillan saatavuus tästä kärsii, joten meidän täytyy kiinnittää huomiota myöskin tähän saatavuusongelmaan. Ja lopuksi toteaisin vielä, rouva puhemies, lopuksi toteaisin vielä seuraavaa. Pakistanin osalta tarvitsemme lisää tukea ja myöskin lisää kauppaa. Kumpaakin tarvitaan. Euroopan unioni on jo auttanut 320 miljoonalla eurolla 60 prosenttia siitä, mitä YK on pyytänyt, on saatu nyt liikkeelle. Kauppa ei ole sama asia kuin apu. Kaupassa annetaan tilaisuuksia, mahdollisuuksia Pakistanin taloudelle itse tuottaa tavaroita ja viedä tavaroita muualle ja samalla luodaan työpaikkoja ihmisille, jotka työpaikkoja tarvitsevat. Tämä on erittäin tärkeä väline talouden elpymisen edesauttamiseksi. Meidän täytyy antaa Pakistanille mahdollisuutta käydä kauppaa, mahdollisuuksia käydä kauppaa. Tämä on eri asia kuin apu. ihmisiä, jotka hyötyvät näistä toimista, saavat apua. Avun kautta voidaan helpommin kohdentaa tuki niille, jotka sitä tarvitsevat, mutta kaupan kautta voidaan edesauttaa talouden elvytystä, joten kummankin täytyy kulkea käsikädessä. Sekä kauppaa että suoraa apua tarvitaan. Kummallekin täytyy antaa mahdollisuus toimia. Lisäksi, niin kuin jotkut ovat todennetkin täysistuntokeskustelussa, Täytyy muistaa, että kyse on alueesta, joka on joutunut erittäin hankalaan asemaan. Se on kärsinyt paljon. Ymmärrän kyllä ne huomiot, joita täällä on esitetty. Pakistan on Italian kokoinen maa, joten meidän täytyy varmistaa, että tämäkin muistetaan ja maata autetaan. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että kyse on geostrategisesti herkästä tärkeästä alueesta, tärkeästä alueesta myöskin meidän kannaltamme ja myöskin meidän turvallisuutemme kannalta. Kyse on tärkeästä maasta. Olisi erittäin vaarallista myöskin Euroopan kannalta, mikäli tuo alue joutuisi epävakauden tilaan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme sen varmistamiseksi, että alue ei joudu epävakauden kohteeksi sen vuoksi, mitä koko alueen epävakaus ei lisännyt sen vuoksi, mitä Pakistanissa on tapahtunut. Hiljattain olemme käyneet keskusteluita Pakistanin kanssa. Hiljattain järjestettiin myöskin huippukokous, että tätä työtä jatketaan edelleenkin. Useat eu virkamiehet, korkean tasonkin virkamiehet ovat vieraille paikalla mukaan luettuna Komissari Georgieva, joka vastaa humanitaarisesta avusta. Meillä on Pakistanin apupaketti, joka on kohtuullisen suuri, ja myöskin meillä on tämä taloudellisempi puoli toimissamme, eli kaupan lisääminen. Toivon mukaan tästä kaikesta on merkittävää apua Pakistanille. Olen vakuutunut siitä, että samalla kun autamme Pakistania, autamme myöskin ainakin vähäisessä määrin itseämme. Kiitoksia, herra komissaari. Keskustelu tästä asiasta on nyt päättynyt. Ja sitten on vuorossa seuraava kohta esityslistalla, jossa on kyse Rova Muscadini mietinnöstä aiheenaan tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden